Ja oikaisu eilisen eh, asian, jota sanottiin eh, työjärjestyksen 2314 artiklan osalta. Tähän ei ole esitetty vastustusta. Näin ollen korjaus voidaan katsoa hyväksytty.